Pan prezydent. So good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Aloitetaanpa nyt tämä iltapäivän istunto. Ensin meidän tulee hyväksyä eilisen istunnon pöytäkirjat. Onko niihin vastalauseita? Ei näytä olevan, joten näin pöytäkirjat on hyväksytty. I have received a request from the... ALDE-ryhmä on antanut, tehnyt ehdotuksen, että herra Kent Johansson nimitetään Euroopan unionin Kroatian